antaisin puheenvuoron ensimmäisen Rova Harmsille, että hän esittää tämän ehdotuksen. Kiitokset, herra puhemies. Minä olen sitä mieltä, että toisaalta Hadarkovskin tapauksen kokemusten pohjalta meidän ehdottomasti pitäisi keskustella siitä, mikä on oikeuden tila Venäjällä. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että koska Duuman vaalit ovat tulossa vielä tämän vuoden syksyllä, meillä on hyvät perusteet käsitellä tämän mantereemme itäisen suuren naapurimaan tilannetta. Uskon, että juuri tällä hetkellä me kaikki kohtaamme eh, kaiken aikaa ajatuksen siitä, toimimmeko me riittämiin naapurustossamme, jotta ihmisoikeudet, kansan kansalaisvapaudet toteutuvat. Monet meistä ovat kysyneet myös itsekriittisesti, onko Tunisian ja Egyptin kohdalla puhuttu aina siitä, mikä olisi ollut tarpeen. En toivo, että voimme havaita samanlaista huolettomuutta omalla mantereellamme itää koskien käytävässä keskustelussa ja siksi vetoan sen puolesta, että ehdottomasti otamme tällä viikolla tarkemmin sanottuna huomenna Venäjän oikeusvaltiotilanteen esille. Kiitoksia. Pan Kiitoksia sitten puheenjohtaja Verhofstadt halusi pitää puheenvuoron tämän esityksen puolesta. Kiitoksia puhemies. Haluan tukea tätä pyyntöä, jonka Rebecca Hams teki. Haluaisin myös todeta, että koska me olemme muotoilleet tämän vaatimuksen puheenjohtajakokouksessa ja olemme täällä nyt tässä täysistunnossa, saamme yhä enemmän painostusta Venäjän puolelta, ettei näin tehtäisi kollegamme Ojola, joka järjesti muutama viikko sitten seminaarin Venäjän oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta, on saanut Venäjän ministeriöltä kirjeen, jossa sanotaan, että älkää ajako tätä, älkää ajako päätöslauselmaa Euroopan parlamentissa Venäjän oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta. Minusta venäläiset eivät sentään saa päättää meidän Euroopan parlamenttimme esityslistaa, sen me päätämme itse. Kto z Państwa chciał się wypowiedzieć przeciw? Pan Severin. Bardzo proszę, kolego. Uh, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, koska olen pysyvä esittelijä Venäjä-suhteista, haluaisin kertoa teille, että me olemme jo käynnistäneet hyvin äh, läpikotaisen menettelyn, jotta voimme käsitellä kaikkia näitä vakavia seikkoja, jotka ovat tärkeitä Venäjä-suhteissamme. Meillä on jo ulkosuhdehallinnon edustajan ja Venäjän hallinnon edustajan kuuleminen. Toinen päivä maaliskuuta järjestämme toisen asiantuntijakuulemisen, jossa käsitellään kaikkia näitä tärkeitä tekijöitä, jotka Venäjän suhteisiimme liittyvät. Maaliskuun toisella viikolla olemme suunnitelleet eh, saavamme kattavan tekstin, johon sisältää myös suositus. Sitä voidaan käsitellä keskusteluissa, siihen voidaan tehdä tarkistuksia ja lopuksi sitä käsitellään täysistunnossa siten, että korkea edustaja on mukana keskustelussa. Meidän tietääksemme hän ei ole paikalla tällä viikolla. Hän ei voi tällä viikolla tänne saapua. Eli siksi mitenkään kiistämättä aiheen merkitystä ja tärkeyttä olisi kuitenkin parempi antaa tämän prosessin, kuvaamani prosessin jatkua kulkea tiensä loppuun niin, että voisimme käydä todella perusteellisen keskustelun ja se olisi pohjana päätöksellemme. Kiitoksia äänestämme. Työjärjestyshuomautusko? Minä en nyt ymmärrä tätä. Viime viikolla puhemiehistön kokouksessa päätimme, että käymme keskustelua Venäjästä maaliskuussa, koska Aston olisi silloin paikalla. Ja sitten tuossa samaisessa kokouksessa päätimme, että täytyy Venäjästä käydä keskustelua, koska Putin on vierailut komissiossa Barrosoa tapaamassa. Minä olen saanut tietoa tänään iltapäivällä, että Putin ei tule katsomaan komission jäseniä. Onko teillä nyt jotain tietoa tästä tarkemmin vai ettekö tiedä mitään asiasta. Eli keskustaa pyydettiin viime viikolla Putinin takia, mutta joka tapauksessa käsittääkseni Venäjää keskustellaan maaliskuussa ja sitten tehtäisiin päätöslauselma. Haluaisin tietoa tästä. Order, I understand. If Ymmärtääkseni vielä työjärjestyshuomautus. Haluatteko tekin esittää työjärjestyshuomautuksen? Nyt äänestämme. Nyt äänestys. Kuka on ehdotuksen hyväksymisen puolesta vihreiden ja liberaalien ryhmältä? Pyydän nostamaan käden. To jest przeciwny. Vastaan. Täytyy tarkistaa. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hyväksytty. Ehdotus on hyväksytty. Oświadczenie wiceprzewodniczącej komisji. Komission varapuheenjohtajan korkean ulkopolitiikan edustajan lausunto oikeusvaltion tilasta Venäjällä on kolmas kohta esityslistalla tiistai-aamuna. Kolmantena kohtana käsittelyjärjestyksessä tiistai. Tiistai-aamuna 15. helmikuuta kello 13 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Yhteisiin päätöslausumien tarkistusten jättämismääräaika on keskiviikkona kello 14. Eli kello 11 keskiviikkona ei voi enää esittää tarkistuksia. Äänestys on torstaina. Vielä tiistaihin liittyen ehdotus. EKP-ryhmä on pyytänyt, että käsittelyjärjestykseen otetaan komission lausuma Lampedusa-tilanteesta. Kollega Maria Maaru perustelee tämän pyynnön. signor Presidente. Come lei giustamente ha ricordato... Kiitokset, niin kuin äsken juuri sanoitte. Meillä on hyvin huomattavia ongelmia, kun Eurooppaan saapuu entistä enemmän suuria maahan mutta virtoja Lampedusa joutuu kärsimään tästä virrasta aivan erityisesti. Tosin koko manner kärsii tästä, sillä tilanne on hyvin epävakaa ja kaikki koskee tuota Magrebin epävakaata tilannetta. Meidän täytyy kiireellisesti vaatia komissiota puheenvuoroa asiaan ja sen täytyy myös humanitaarista apua tarjota näille valtioille ja tuoda strategisia vastauksia siihen meidän yhteiseen politiikkaamme välimerellä. Ja me toivomme, että tiistaina me kävisimme erillisesti, erilliskeskustelua asiasta iltapäivän aikana komission jäsen Malmströmin kanssa ja toivomme, että tämä kysy, kyselylomake, erity, kyselytunti jätettäisiin tähän. Schulz. Puheenjohtaja Schulz puhuu tämän pyynnön puolesta. Kiitokset puhemies. Puhemies, me sosiaalidemokraattien ryhmänä olemme tehneet tämän saman ehdotuksen. Tosin haluaisin suosittaa kollega Maurolle ja arvoisalle parlamentille, että muotoilen tämän hiukan tarkemmin. On kuitenkin kyse valtavasta ihmisvirrasta, maahanmuuttajavirrasta, ja Italia on varmasti mahdottoman tilanteen edessä tämän ongelman ratkaisemiseksi, kuten kaikki Välimeren maat, eikä Italia varmastikaan ole ainoa maa, johon tällainen huomattava pakolaisvirta kohdistuu. Voimme lähteä siitä, että myös Malta, Kreikka ja Espanja kohtaavat aivan vastaavan ongelman lähitulevaisuudessa. Siksi me pyytäisimmekin, että tämän keskustelun otsake muutettaisiin tarkemmaksi. Todettaisiin, että kyseessä on komission lausunto Euroopan unionin välittömistä toimista Italian ja muiden EU-maiden tukemiseksi pakolaisvirran kohtaamisessa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuka haluaa puhua tätä esitystä vastaan? No. Contra. Nobody. Ei kukaan. Äänestämme. Kuka haluaa puhua tätä tuota esitystä vastaan? Äänestämme kollega Maria Mauron pyynnöstä. Kuka on puolesta? Vastaan. Kiitos. Esitys on hyväksytty. Hetkinen. Tämä esitys on hyväksytty. Se on toisena kohtana käsittelyjärjestyksessä tiistaina iltapäivällä. Toisena kohtana. Käsittelyjärjestyksestä tiistaina iltapäivällä. Sitten tämän keskustelun otsikko. Työjärjestyshuomautus. Kiitoksia puhemies. Minä haluan puhua Schulzin ehdotuksen puolesta. Tämähän on paljon laaja-alaisempi Lampedusa yksin, koske. meillä on Marokosta Syyriaan yli viisi tuhatta kilometriä ja jokainen noista kilometreistä on huomattava humanitaarinen riski. Euroopan unioniin ei tule auttaa pelkästään Italian hallitusta, pitää pohtia sitäkin, olemmeko me kokonaisena mantereena kykeneviä kohtaamaan koko mannerta koskeva riski. Olette oikeassa, mutta tästä on äänestetty ja vastaus on kyllä. Joten tässä on kaikki ihan ok. Sitten määrittelemme otsikon tälle keskustelulle. S- ja D-ryhmä ehdottaa, että otsikko kuuluisi EUn toimet Italialle, jotka liittyvät maahanmuuttovirtoihin. Puheenjohtaja Schulz halusi perustella pyyntöä tarkemmin. Kiitoksia puhemies. Yritän nyt vielä kerran kertoa tästä hyvin täsmällisesti. Me haluaisimme, että komissio antaa julkilausuman, joka koskee välittömiä Euroopan unionin toimia Italian ja muiden sellaisten EU-maiden tukemiseksi, jotka kohtaavat voimakkaan pakolaisvirran tällä hetkellä. Rozumiem. Proponowany... Ymmärrän. Ehdotettu otsikko komission esitys tukitoimista, joilla voidaan, jotka voidaan suunnata Italiaan ja muihin maihin, joita koskee epätavallisen suuri maahanmuuttovirta. Kuka on tällaisen otsikon hyväksymisen puolesta? Pyydän nostamaan kättä ylös. Kiitoksia. Vastaan. Kiitos. Tällainen otsikko on hyväksytty. Se on hyväksytty suurella enemmistöllä. Keskiviikko. Siihen ei ole mitään pyyntöjä ehdotuksia. Siihen ei tule muutoksia. Torstain. Vapaa- ja demokraattinen Euroopan ryhmä on pyytänyt, että sen suullinen kysymys otetaan käsittelyjärjestykseen joka koskee eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttämistä suljaisessa Sanchin tapauksessa. Kuka haluaa tämän pyynnön puolesta? Bardzo proszę. Uh, Kiitoksia puhemies. Tämä suullinen kysymys ei koske syyllisyyttä tai viattomuutta Assangen kohdalla näissä syytteissä, joita häntä vastaan Ruotsissa on asetettu. Kyseessä on eurooppalaisen pidätysmääräyksen olemus. Onko sitä väärinkäytetty poliittisia tarkoituksia varten? Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä kuka tahansa eurooppalainen kansalainen voidaan luovuttaa eh, ilman, että juurikaan pohditaan, mitkä ovat perusteet, eikä ole juurikaan mitään muitakaan keinoja puolustautua. Tässä eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä on huomattavaa potentiaalia väärinkäyttöä väärinkäytöksiä varten poliittisten toisinajattelijien kohdalla. Jos Assange on nyt sitten syypää näihin rikoksiin, joista häntä syytetään, on eri asia kuin se, onko kyseessä se, että Yhdysvallat itse asiassa haluaa, että hänet luovutetaan jostakin eurooppalaisesta maasta. Koko asian käsittely on oleellista, jotta tämä kysymys ymmärretään, jotta voidaan päättää, käytetäänkö tässä eurooppalaista pidätysmääräystä ja käytetäänkö sitä väärin. Meidän on käytävä parlamentissa laaja-alaista keskustelua niin, että kaikki osapuolet osallistuvat. Pyydän äänestämään puolesta. Kiitoksia. Kuka haluaa py- puhua pyynnön puolesta ensin? Rova Herzog. Yes, yes, chairman. I just like to... Niin, puhemies, haluaisin vain todeta, että 2004, vuonna 2004 eräs irlantilainen henkilö päätyi Unkarissa onnettomuustilanteeseen ja vasta viime viikolla saimme irlantilaiset tuomioistuimen päätöksen siitä, että tämä henkilö voidaan luovuttaa Unkariin. On hyvin tärkeää, että tässä on vahvat vaatimukset, että tämä toteutuu voimakkaammin. Muutoin uhrit joutuvat odottamaan vuosikausia, ei pelkästään tässä tapauksessa, vaan monissa muissakin. Menettelyn on oltava tehokkaampi. Me siis tietenkin kannatamme tätä. Proszę Państwa, proszę o spokój. Kto chciał się wypowiedzieć? Kuka haluaisi puhua tätä pyyntöä vastaan? Kuka haluaisi puhua vastaan? Vastaan, niinkö? Okei, ja, ja. Okei. Yes, please. Herr President. Puhemies, pyydän. Pyydän nyt työjärjestykseen liittyvää selvennystä. En tiedä, voimmeko me Euroopan parlamenttina – lähteä käymään periaatteellista keskustelua eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Tietysti voi olla sen puolesta sitä vastaan, sen vaikutusten puolesta ja vastaan, mutta voidaanko käynnissä olevaan menettelyyn lähteä Euroopan parlamentissa puuttumaan? Jos niin on, niin olisi minullakin muutama tapaus, jotka mielelläni täällä ottaisin esille, jotta niistä keskusteltaisiin. En lähtisi neuvomaan puuttumaan Euroopan parlamentissa käynnissä oleviin menettelyihin. E, Kiitoksia. Äänestämme tästä esityksestä. Vapaa- ja demokraattinen Eurooppa-ryhmän esityksen, esityksestä äänestämme siitä, että tulisi suullinen kysymys komissiolle käsittelyjärjestyksessä, joka koskee eurooppalaisen pidätysmääräyksen käyttämistä suljennosasi tapauksessa. Kuka on esityksen puolesta? Vastaan. Kiitos. Esitys ei mennyt läpi työjärjestys tai käsittelyjärjestys on hyväksytty. Sitten siirrymme tavanomaiseen käsittelyjärjestykseen. Haluaisin pyytää nyt kovasti hiljaisuutta tai että lähdette salista pois. Joko lähdet, lähtekää rauhallisesti tai pysykää paikoillanne. Hyvät kollegat. Minuutti teille.